Kiitoksia, Higgins. Tämä merkitään pöytäkirjaan. Onko toinen työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Eh, Senhor Presidente, a mesma coisa também gostaria de declarar que na no moção... Eh, puhemies, sama juttu. Haluan, että pöytäkirjoihin merkitään se, että äänestimme Venäjä-päätöslauselman puolesta.